komitealta kaupunkiliikkuvuuden toimintasuunnitelmasta, josta äänestämme. Äänestämme nimenhuuto äänestyksellä. The vote is open. Äänestys alkaa. roll call vote is open. Nimenhuutoäänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Puhemies Eilen jätin tänne äänestyskorttini. Kun palasin paikalle, huomasin, että se et ollut paikallaan. Tästä syystä minulla ei ole äänestyskorttia, enkä voi näin ollen siis äänestää niin kuin haluaisin. Ja pyydänkin niin ollen saada tietoa siitä, mihin minun äänestyskorttini on mahdollisesti joutunut. Placements are always available. Uusia kortteja saa tilalle toimistosta. Näin täytyy tehdä. Olen pahoillani. Uh, the next item is the... Seuraavaksi äänestämme yksinkertaistetulla menettelyllä Onestan mietinnöstä. Annan puheenvuoron edustaja Crawlille. Kiitos äh, puhemies. 170 sään, kohdan mukaisesti pyytäisin, että Onestan mietintöä siirrettäisiin eteenpäin liittyen vetoomusprosessiin Minusta äh, tässä on kysymys nyt tämän talon menettelyiden äh, uudistamisesta ja tässä on kysymys äh, erittäin tärkeistä uudistusmenettelyistä ja sen vuoksi pyytäisin, että tämä äänestys siirrettäisiin maaliskuun kaksi Strasbourgin istuntoon. Kiitos. Kiitokset edustaja Crowley. Yksi puhuja puolesta ja toinen puhuja vastaan. Mr. Onesta. Herra Onesta. Oui. Puhemies, jos ollaan täsmällisiä tästä mietinnöstä, se muuttaa työjärjestystämme sillä tavoin, että miten vetomukset ostetaan, otetaan vastaan tai ei hyväksytä, miten vetoille vastataan tästä äänestettiin perussopimusvaliokunnassa. Mitään polemikkoa ei ole olemassa. Sen sijaan tähän sisältyy artikla, jota, jossa todetaan, että eh, jos ja kun Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin silloin vetomukset eh, siis miljoona allekirjoituksen eh, vetomukset, jotka osoitetaan komissiolle – Näistä annetaan ainoastaan tieto vetomuksen esittäjälle. Mielestäni tämä artikla on se kohta, joka voi mahdollisesti Lissabonin sopimuksen voimaastuessa aiheuttaa ongelmia. Tämä esitettiin vedettäväksi pois ehdotuksesta ja, ja valitettavasti tämän myötä, jollei tätä nyt näin hyväksytä, niin siitä syntyy paljon ongelmia meille. Haluaako joku muu puhua ehdotuksen puolesta tai vastaan? Not being the case. Näin ei näytä olevan, joten voimme äänestää tästä. Eli äh, tämän siirtämisen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvin selkeästi hyväksytty, että äänestys siirretään eteenpäin. Seuraavaksi äänestämme yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti Riera Madurelin mietinnöstä eurooppalaisesta tutkimusinfrastruktuurista. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on selkeästi eh, hyväksytty. Seuraava asia on Morioninen mietintö liittyen Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Seuraava on Kinokin mietintö erityistä paikasta lapsille EUn ulkoisissa toimissa. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut Kinokille esittelijälle. Seuraavaksi äättämme sitten koti, äänestämme kotiin niin mietinnöstä, jossa on kysymys työntekijöiden kuulemisesta. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnettelut esittelijälle. Seuraava asia on edustaja Toijan mietintö sosiaalitaloudesta. Käsittääkseni esittelijä haluaa tehdä tähän suullisen tarkistuksen. Mrs. Toja. Edustaja Toija. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Ehdotan, että kohtaan 12 lisättäisiin ennen yhteistaloutta sana. Tästä poistettaisiin kolmas sektori, kuten tässä luettelossa sanotaan. Kiitos. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Näin ei näytä olevan. Joten äänestämme näin muutetusta ehdotuksesta nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Everybody voted. The vote... Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten seuraavaksi äänestämme edustaja Sampatsin mietinnöstä henkisestä terveydestä. äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme Gyrkin mietinnöstä eh, energiatehokkuutta koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien seuranta. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi äänestämme edustaja Migueles Ramosin mietinnöstä soveltava tutkimus yhteisen kalastuspolitiikan alalla. Nimenhuuto äänestyssä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Onnittelijat esittelijälle. Sitten seuraavaksi äänestämme edustaja Sederschöldin mietinnöstä palveluntarjoajien eurooppalainen ammattikortti. Ja ennen kuin me äänestämme, annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Sederschöld. Tack, Kiitokset, puhemies. Koskapa olen ollut täällä niin kauan ja tiedän miten happamia meidän kollegamme ovat, jos täällä pidän kahden minuutin puheenvuoron, joten en aio sitä tehdä. Ajattelin vain kertoa teille, että tämä on hyvä esimerkki siitä, miten me jälleen kerran yritämme yksinkertaistaa asioita kansalaisille, sitä miten heidän on helpompi työskennellä rajojen ylitse. Tämä on hyvä esimerkki, jota voidaan käyttää vaalikampanjassa. Ja sen enempää en tässä nyt sanokaan. Kiitos. Kiitokset edustaja Seideschild. Nimenhuuto äänestys teidän mietinnöstänne alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Ja se on hyväksytty. Onnittelut äh, esittelijä Sedeschöldille. Sitten, hyvät kollegat, äh, olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi vierailijoita Urallian ja Mongolian tasavallasta ja Euroopan unionin delegaatiosta. He ovat tuolla diplomaattilehterillä.